totesi. Nämä ovat hyvin tärkeitä toimia, jotka nyt sitten näyttävät suuntaa paremman kaasutoimitusvarmuuden osalta kohti täyttä energiaunionia. Kiitoksia. Kiitos. Kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan myöhemmin